Przewodniczący! E, koleżanki i koledzy. Hyvät kollegat, pyytäisin, että istuudutte paikoillenne salissa. first. Ah, Otwieram posiedzenie. Avaan istunnon, joka keskeytettiin 7. huhtikuuta 2010. Hyvät naiset ja herrat, voisitteko istua tässä salissa? Juuri aloitimme istunnon muutama sekunti sitten. Teillä on pöytäkirjat istunnosta 7. huhtikuuta 2010. Onko niihin huomioita? En näe, joten pöytäkirjat ovat hyväksytty. Oświadczenie pisemne.